keskusteluja. Haluaisin kiittää teitä kaikkia osallistumistanne ja haluaisin ilmoittaa teille, että istunto jatkuu huomenna kello yhdeksän. Kiitos ja mukavaa iltaa.